Ensimmäiseksi David McAllister, EPP. Mr. President, ladies and gentlemen. Herra puhemies, naiset ja herrat, eh, viime eh, vuoden tulvat iskivät pahasti Itä-Eurooppaan, Kroatiaan, Romaniaan, mutta myös Serbiaan ja Bosnia-Herzegovinaan. Minä kävin Serbiassa kolme viikkoa sitten ja olin hyvin tyytyväinen, kun näin lopputulokset siitä, miten EU auttoi heitä tulvien jälleenrakentamisessa. Serbian EU-delegaation puheenjohtajan kanssa kävin alueella Serbiassa, johon tulvat olivat iskeneet. Me avasimme korjatun äh, päiväkodin ja näimme taloja, jotka oli jälleen rakennettu ja korjattu EUn varoin. Ja tämä vierailu vahvisti minulle sen käsityksen, että EUn solidaarisuus äh, Serbian kansalaisten kanssa oli hyvin käytettyä rahaa hyvään tarkoitukseen. EU on suurin äh, antaja, lahjoittaja Serbiassa nimenomaan näissä tulva vahingoissa. Sinne on rakennettu yli tuhat uutta taloa. Mutta nyt, nyt meidän pitäisi katsoa eteenpäin ja ryhtyä tulvien ennaltaehkäisyyn. Ja EU onkin varannut siihen 62 miljoonaa, josta 19 miljoonaa menee ennaltaehkäisyyn. Minusta tämä on ihan yhtä tärkeä toimi, jos ei jopa vielä tärkeämpi sen vuoksi, että meidän kaikkien tulee tehdä yhteistyötä, jotta voimme estää vastaavanlaisen katastrofin tulevaisuudessa. Kiitos. Dziękuję bardzo. E, pani poseł. Kiitos. Seuraavaksi Alessia Maria Moska. Kiitos. Viime viikolla julkaistiin tilastotietoja liittyen koulutuspalveluihin alakoulussa. Siitä on käynyt selville vain seitsemän jäsenvaltiota takaa laadukasta opetusta. Siellä on monia maita tullut esille, joissa ei ole voimavaroja eikä ole kunnon pedagogista asennoitumista. Tämä on johtanut siihen, että syntyy eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja näin ei no, voida poistaa esteitä naisten ja miesten eriarvoisuuden osalta, koska useimmiten naiset joutuvat tässä yhdistämään perhe- ja työelämän. Unionissa täytyy taata kaikille kansalaisille palveluita, jotka ovat laadukkaita ja niitä, niitä on saatavilla kaikkialla tai muitakin toimenpiteitä, jotta voidaan kaikenlaista syrjintää estää niin että voidaan tätä yhdenmukaista ylöspäin, kun ajatellaan lovaa, lomaa tai että on mahdollisimman joustavia työaikoja. Ja se antaisi naisille ja muillekin työntekijöille mahdollisuuden yhdistää perhe- ja työelämä paremmin. Grazie, onorevole. Eh, pani poseł. Eh. Kiitos. Seuraavaksi Beatrix von Storch ja, morgen wird in diesem Haus... Huomenna tässä parlamentissa taas kerran puhutaan abortista. On jo monesti todettu, että abortti ei kuulu EUn toimivaltaan. Meille ei makseta siitä, että puhumme täällä asioista, jotka selkeästi eivät kuulu tämän parlamentin toimivaltaan. Saksassa, puhun tässä nyt Tarabellan mietinnästä, Saksassa abortti on esimerkiksi rikos. Tästä ei usein tiedetä. Abortista voi saada jopa kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. Ja Tarabella haluaa nyt tehdä abortista rankaisemattoman ja mietinnöstä halutaan tehdä abortista ihmisoikeus. Eli se, se olisi samalla tasolla ilmaisun vapauteen ja mielipiteen vapauteen ja oikeuteen elämään. Meidän pitäisi jättää, äh, jättää tämän rauhan ja ei puhua sellaista asioista, jotka eivät kuulu tämän talon toimivaltaan. Kiitos. Seuraavaksi Ivan Jakovsic, Aldo. Alde. Politika Europske unije borba protiv klimatskih promjena. Ilmastonmuutosten vastainen taistelu on hyvin tärkeää ja sen myötä tulee mukaan koko meidän ympäristöpolitiikkamme, ympäristön suojelumme ja tavoite, jossa pyrimme tekemään Euroopan taloudesta vähähiilistä. Mutta esimerkiksi Kroatiassa rakennetaan uutta hiilivoimelaa ja se ei taatusti tue meidän politiikkaamme ilman ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Sen lisäksi tämä on myös osa eurooppalaista politiikkaa. Sen vuoksi pyytäisinkin, että komissio ja muut kieltäisivät nämä projektit ja että tästä ei rakenneta hiilivoimalaa, vaan kaasuvoimalaa ja sitten voisimme hyödyntää saarella olevaa energiavarastoa. Grupa GUE. Kiitos. Seuraavaksi Senra Rodriguez GUE-ryhmästä. Sí. Gracias, presidente. Yo... Kiitos, puhemies. Päivä sen jälkeen, kun 8. päivä maaliskuuta juhlitti naisten päivää, haluaisin nyt esittää täällä sen, miten on huomattavissa, että säästötoimet ovat vaikuttaneet paljon enemmän naisiin. Leikkaukset koskevat naisaloja, opetusta, terveysalaa tai julkisia palveluita ylipäätään. Säästötoimet hävittävät myös tukitoimia työ- ja perheen sovittamiseksi yhteen. Tämä koskee varsinkin naisia, jotka hoitavat lapsia ja vanhuksia. Leikkaukset koskevat myös toimenpiteitä, joilla on pystytty torjumaan perheväkivaltaa. Työelämässä palkat ovat alhaisemmat naisten kohdalla. Kalisiassa 24 prosenttia vähemmän saavat naiset kuin miehet, mutta sen lisäksi, nyt lopettelen, naiset edelleen emme saa tunnustettua edes ammattioikeuksiamme köyhyyskin on naisen kasvoinen. Kun ajatellaan, puhuja mikrofoni katkaisti. Pani poseu Jean Lambert. Kiitos. Seuraavaksi Jean Lambert vihreistä. Pan Ernest Maragall. Hän ei ole paikalla, joten seuraavaksi Ernest Maragall. Signor Presidente, Puhemies, hyvää iltaa. Nyt puhun Kataloniasta, eli se on myös osa Eurooppaa. Me olemme nyt kokemassa itsemääräämisprosessissa, joka on erittäin demokraattinen ja rauhanomainen. 2,3 miljoonaa ääntä, 2,3 miljoonaa osallistujaa myöhemminkin, allekirjoituksia on toista miljoonaa ja samansuuntaisia ilmaisuja muutenkin, mutta Espanjan valtio tavan takaa ei tunnusta tätä prosessia. Ja Espanjan valtio ei noudata niitä oikeusvaltioperiaatteita kuin muualla vaadimme. Ja siksi Espanjan valtio ei noudattaisi tätä perusperiaatteita. Ajatellaan viime viikkojakin se, että ei meidän oikeusasiamiehetämme ei ole vahvistettu tai edes vapaasti ei voi kansalaiset esittää poliittisia valintoja. Tämä on epädemokraattista, se on yksiselitteisesti sitä, siihen on loukattu Katalonin ja perusoikeuksia. Tämä on tehtävä selväksi, että Katalonia haluaa olla eurooppalainen eikä edusta mitään nationalismia. Kiitos. moja siostra zna kataloński ale pan przekroczył czas panie pośle. Itse asiassa siskoni puhuu kataloonia. Mm, olen siis kyllä sympaattinen teidän suhteenne, mutta valitettavasti ylitette puheaikanne. Kiitos. Seuraavaksi Rosa D'Amato. Mitä tulee aluekehitysvaliokuntaan, niin haluaisin sitä syvän huoleni liittyen siihen, että on 300 opetusohjelmaa joka ei vastaa monivuotisia rahoituskehyksiä. Tässä menetään 2014 annettuja määrärahoja ja nyt on tarkoitus tarkistaa monivuotisia kehyksiä ja siinä pitää miettiä se vaikutuksia myös, jotta vältyttäisiin näiltä, ongel- näiltä ongelmilta tulevina ohjelmakausina. Minä toivon, että yhteistyötä tehdään enemmän komission ja jäsenvaltioiden kesken ja myös paikallisen aloviranomaisten kanssa, kun ajatellaan, että tätä hoidettaisiin yhdessä ja sen pitäisi olla peruskivenä kohesiopolitiikassa. Minä, minun maassani on kuitenkin viivästyksiä, varsinkin etelässä. Siksi pyydän, että kiinnitän enemmän huomiota tähän, että tätä selitettäisiin, miksi aina samat alueet törmäävät näihin samoihin ongelmiin. Pan poseł, pan poseł Franz Obermeier. Kiitos. Seuraavaksi Franz Obermeier sitoutumattomista. Ja herra Obermeier, pyydän vielä anteeksi. Kiitos puhemies. Pohjois Afrikas, Afrikan ja Syyrian tilanteessa, Libyan tilanteessa näemme, että, eh, että monet sympatiseeraavat näiden ääriliikkeiden kanssa. Ja me näemme, että islamistinen aikapommi tikittää täällä islamistien lähellä ole, olevat ihmiset ja järjestöt eh, ovat, tapaavat korkeita EUn edustajia. Esimerkiksi humanitaarisen avun korkea edustaja tapasi erään henkilön, joka kuuluu Boko Haramin rahoittajiin. Pitäisi olla kriittisempi islamismia kohtaan, ei pitäisi tarjota kumppanuutta islamisteille eikä pitäisi tehdä näistä henkilöistä salonkikelpoisia ikään kuin takaoven kautta. Kiitos. Ja seuraavaksi Tomas Stekowski EPP-ryhmästä. se Kiitos, puhemies. Euroopan unioni käsittelee kaikenmoisia oikeuksia, Tänään moni on puhunut myös niistä, mutta ei yhdestä, nimittäin oikeudesta yksityisyyteen. Yhä harvempi ihminen voi pitää kiinni perheelämästään. Me tiedämme esimerkkejä särkyneistä perheistä. Esimerkiksi yhä useampi nainen ei edes halua kertoa, kuka on lapsen isää, vaikka heillä tämä tieto tietenkin on. Ja näin isiltä viedään oikeus olla lähellä lapsia, kun lapset kasvavat. Meidän ei pitäisi kääntää selkäämme tälle asialle. Eräs tsekkihenkilö Jan Bulda esimerkiksi ei pysty osoittamaan, että hän on lapsen isä. Ja hän on menettänyt tämän mahdollisuuden. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Kostas Mavrides. Kiitos. Seuraavaksi Kostas Mavrides, SD. Pan poseł Kostas Mavrides. Yes. Kostas Mavrides. Τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε, και αγαπητοί Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Lapsilla ei ole mitään ideaa poliittisesta ajattelusta, joten siksi meidän pitää kuunnella heitä. Haluaisin kir- lukea kirjeen näiltä lapselta Levskosiasta. Nämä lapset ovat kahdeksanvuotiaita ja he kysyvät itseltään, miksi heidän pitää elää jaaka, jaetussa kotimaassa, jossa kolmasosa alueesta on turkkilaisten joukkojen miehittämää. Miksi näillä lapsilla ei ole vapauteen oikeutta omassa kotimaassaan ja talouskriisin takia nämä lapset kysyvät, miksi heillä ei ole tarpeeksi vaatteita, miksi he eivät saa ruokaa. Tällaisia tilanteita on olevassa EUn sisällä. Kurinpito, talouskuripolitiikka on tähän syypäänä. Kunnioitatteko Kyprosta? Myös Kypros on EUn jäsen. Kiitos. Ja sitten ECR-ryhmästä Wojciechowski. Czołgi rosyjskie zbliżały się do stolicy. Kiitos. Venäjän tankit ovat lähestymässä Tbilisiä Georgiassa. Silloin Puolan presidentti Kaczynski puolusti Georgia. Hän sanoi, että tänään Georgia, huomenna Ukraina, sen jälkeen Baltian maat, ehkä sitten sen jälkeen vielä Puola. Ikävä kyllä presidentti Kaczynski kuoli lento, lentonnettomuudessa, mutta Putinin Venäjä on toteuttamassa tätä käsikirjoitusta. Näin aikoina me näemme, mitä Ukrainassa on käynyt. Petro Poroshenko totesi, että Venäjän imperialistiset pyrkimykset, pyrkimykset menevät pidemmät kuin Ukraina. Venäjän imperiumia ollaan nyt Putinin voimin rakentamassa uudelleen. Se ei jää Ukrainaan, vaan jatkuu Berliiniä ja Elbelle asti. Kiitos. Nyt GUE NGL-ryhmän Lynn Boylen. Uh, in April... Kiitos. Huhtikuussa 2016 Irlanti ottaa käyttöön kolme uutta tarjousdirektiiviä. Ja EU vaatii, että Irlanti käyttää tätä tarjousdirektiiviä positiivisena välineenä esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Ja jotta voitaisiin varmistaa esimerkiksi ympäristönäkökannat ja, ja esimerkiksi työehtosopimukset ja muuta. Kaikki nämä pitäisi ottaa huomioon sellaisena kuin ILO-säännöissä ne on määritelty. Irlanti on toinen OECD toisena näissä matalapalkka-aloissa ja naiset ovat tässä kaikkein heikoimpina. Ja sen vuoksi Direktiiveissä ei velvoiteta irlantilaisia kuitenkaan järjestämään tarjouskilpailuita kaikesta, vaan täytyy huomioida myös ihmisten lähtökohdat. Adesso Moi. Kiitos. Seuraavaksi Julia Moi EFTD-ryhmästä puhemies, on yllättävää, että kun ajatellaan Milanon kansallista näyttelyä, niin sieltä, sinne tulee elintarvikkeita kolmesta maista, mutta sitten jotkut alueet ovat suljettu, kuten Sardia, Sardiniassa. Eikö tässä pitäisi ajatella kaikkia, kun näitä tuotteita tulee? Me olemme kääntyneet komission puolen moneen kertaan Tämä rankaisee ennen kaikkea Sardinian tuo maataloustuottajia. Meidän täytyy kiittää paikallisia poliitikkoja, jotka 30 vuoden ajan pyrkineet ratkaisemaan tätä ongelmaa ja nyt ovat hätähuudon tuoneet, koska he tietävät, että täytyy nostaa palkkoja pelkästään virkamiesten taholla, koska siinä viedään julkisia varoja heiltäkin. Meidän täytyy tajuta, että tässä menetetään maataloustuotannossa valtavia mahdollisuuksia tuotteittemme esiin tuomisessa. Milanon Expo on syntynyt huonion tähtien alla ja varmasti petokset ja varastelu vain jatkuu sen myötä. Pan poseł Lefteris Christo... Kiitos. Seuraavaksi lefteris Christoforou. Είμαι υποχρεωμένος σήμερα να θέσω ενώπιον του κοινοβουλίου. Kiitos. Minun pitää esittää Euroopan parlamentille tänään tärkeä kysymys. Tämä kysymys koskettaa Kyproksen merivoimia. Jo vuosia Tur- Turkki on toiminut laittomasti ja toteuttanut merisaartoa Kyproksen lipun alla purjehtivia aluksia kohtaan. Nämä ovat eurooppalaisia aluksia. Turkki ei kuitenkaan rankaista tästä. Turkki rikkoo Ankaran pöytäkirjaa, jonka se on itse allekirjoittanut. Turkki ei avaa, avaa satamia näille Kyproksille aluksille, ja tämä siis koskee näin myös EUta. Me kyproslaiset kärsimme suurista kustannuksista tämän takia, ja että nämä menetykset syntyvät myös EUlle. Jos näitä vahinkoja aiheuttaa maa, joka haluaa liittyä EUhun, nimittäin Turkki, niin silloin Turkille ei kyllä pitäisi antaa minkälaista tukea. Puhemies, kuvitelkaa mitä tapahtuisi, jos Turkki esimerkiksi estäisi ranskalaisia tai brittilaivoja tulemasta satamiinsa. Efharisto. Uh, pani poseł Maria Grappini. Kiitos. Seuraavaksi Maria Grappini. Domnule președinte, în data de 20... Kovasti kiitoksia puhemies. 25. helmikuuta talousrahastosta vastaava komission jäsen on todennut, että Romania otetaan mukaan makrotalousen epätasana menettelyyn. Komission perustelut ovat hyvin hämärät. Seurannan toteuttaminen tarkoittaa, että huomioidaan tietyt kynnykset alijäämässä, vakaudessa, vaihtokurssissa, yksityisen ja julkisen sektorin velkaantuminen, työttömyys ja aste. Yksikään indikaattori ei ole kuitenkaan ylittänyt kynnystä, jotta maa tulisi seurannan piiriin. Romaania on kasvanut neljättä vuotta, vaihtokurssi on myönteinen, vienti on vetänyt hyvin, pankkilalla ei ole konkurssia ollut ja institutionaaliset uudistukset ovat käynnissä. Voidaanko tästä nyt sellainen jota voitaisiin tehdä, että Romanian päätös olla jatkamatta ims sopimusta on myös mukana tässä. Tämä on kuitenkin perusteetonta. Minusta komission velvollisuutena on antaa konkreettisia perusteita, miksi Romania otettiin mukaan luetteloon. Tämä vaikuttaa maan imagoon ja heikentää uskottavuutta. Kiitos. Seuraavaksi Philip Luasso. Noin Sitoutumattomista. Kiitos puhemies huolimatta siitä, mitä eurooppalaiset kansakot ovat laitumista kritisoineet, te haluatte muutkin maat voisivat tulla mukaan ja hyötyisivät rahoitusmannasta, jota on luvattu, ja muut kansakunnat kärsivät kuritoimista nimenomaan ennal- liittymistä edeltävän välineen myötä on käytetty 11 miljardia euroa ja sen myötä nämä maat tulevat unionin jäseneksi. Siinäkään ei ole demokratiaa kunnioitettu kun siellä jopa on yllätyksessämme Turkki mukana, ja se johtaisi useisiin kysymysmerkki, kysymys, kysymysmerkkeihin, kun ajatellaan, että se on annettu jo 5 miljardia, mutta jos tässä nyt puhuu, niin se johtuu siitä, että haluan puhua maataloudesta, jota on myös rahoitettu tällä välineellä. Euroopan unioni on osallistunut siis siihen, että näiden maiden maataloutta kehitetään ja modernisoidaan. Näin niiden tuotanto, hedelmät, ja vihannekset Turkista tulevat markkinoille kilpailemaan muiden jäsenvaltioiden tuotannon kanssa. Ranskassa olen nähnyt, miten suuri vaikeuksia siellä on yhä enemmän. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Carlos Iturgais, EPP-ryhmästä. La semana pasada... Viime viikolla Euroopan parlamentissa oli niitä perheitä, jotka ovat kärsineet etään iskuista. Me näimme, mitä etään käyttää tätä hyväksi. Mu, näiden per, murhajien omaiset haluavat vain vapauttaa perheenjäsenensä. Ja he ovat turvautuneet vain etämafiaan. Ei Tämä on osa myös etaa. Ja nyt ovat tulleet Euroopan parlamenttiin, jotta voisivat nämä potentiaaliset tavoitteensa saavuttaa, kun on kyse etan murhaista. Toisin sanoen nämä pyöverit vapautuisivat. Kyse on kuitenkin terrorismin uhreista ja etan murhaajat ovat heiltä vieneet elämän. Heillä olisi mahdollisuus siis tavata murhaajat puhua heidän kanssa, mutta terrorismin uhrit voivat vain käydä hautausmaalla. Ja tämä on tosi tausta tässä tapauksessa, mitä ei tästä voida sanoa. Muchas gracias. Pani poseł Olga. Kiitos. Seuraavaksi Olga Senalova ST-ryhmästä pane předsedající eh, výdaje na potraviny tvoří podle eurostatu elintarvikkeiden kustannukset eh, ovat jopa 14 kaksikymmentä prosenttia perheiden budjetista. Ja elintarvikeketjuthan vaikuttavat eh, kuluttajien tilanteeseen, mutta koko talouteen. Monet elintarvikkeiden tuottajat sanovat, että marginaalit eh, ovat eh, suuret eh, tukku kaupassa. Ne ovat moninkertaistuneet vuoden 2009 jälkeen. Komissio on tarkastellut tätä monta vuotta sitten, mutta siitä huolimatta me emme tiedä, mitä nämä marginaalit ovat ympäri Eurooppaa. Me tarvitsemme analyysin kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajahintoihin. Ja tämä olisi hyödyksi kaikille kuluttajille ja koko elintarvikeketjulle. E Kiitos seuraavaksi Sean Kelly, EPP. Kiitos puhemies. Minä olen mukana kampanjassa, joka pyrkii edistämään äidinkieltäni, iirin kieltä. Haluaisin kiittää EU-ta mahdollisuudesta puhua äidinkieltäni täällä, koska meillä on tulkkauspalvelu käytössä. Jatkossa minä toivon, että näin syntyy myös työpaikkoja kääntäjille, niin että asiakirjat käännetään ensi viikolla – Meillä on Pyhä Patrikin päivä tulossa. Me olemme järjestämässä myös tilaisuuden, johon kaikki voivat tulla. Sen sijaan, että sanoisin skool, niin sanon sloinch. Kiitoksia kovasti, Uh, Thank you very much indeed. Kiitos paljon. Tämä oli mukavaa. Sitten seuraavaksi Jude Kirton Darling acd ryhmästä Kiitos paljon puhemies. Beamish on yksi Euroopan suurimmista ulkoilmamuseoista, jossa käy vuosittain 650 000 vierailijaa. Se on keskeinen paikallinen työnantaja ja ainutlaatuinen vetonaula vaalipiirissäni. Minun alueellani Koillis-Englannissa kulttuuriyhdistykset, kuten Beamish, tarjoavat tuhansille ihmisarvoisen työpaikan sekä koulutusta ja vapaaehtoistyötä vielä lisää tuhansille, mukaan lukien sosiaalisesti epäsuotuisessa asemassa oleville ryhmille. Ne ovat tärkeä osa talouttamme. Koillis Englannin kulttuurikumppanuus on konsortio, joka yrittää jatkaa tätä taloudellista menestystä osittain käyttäen EUn tarjoamaa EAKR-rahoitusta, mutta yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on estänyt nyt pääsyn tällaisen rahoituksen piiriin perusteluna se, että nämä yritykset ovat voittoa tavoittelemattomia. Tämä kova isku jättää huomiota kulttuurin tarjoamat sosiaaliset taloudelliset edut ja tämä aikana, kun vaalipiireissä ei ole varaa hylätä mitään mahdollisuuksia työpaikkoihin ja kasvuun. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Julio Winkler. E, Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, kolmen viikon, kolme viikkoa sitten tuntemattomat ihmiset vahingoittivat muistomerkkiä 1848 vallankumouksen muistomerkkiä. Se ei kuitenkaan ollut pelkästään unkarilaisia vastaan. Muistomerkki on tarkoitettu myös romanialaisille. Transport on ystävyyden pääkaupunki. Strasbourg on ystävyyden pääkaupunki emme voi sallia, että se on konfliktipesäkää. Emme voi sallia tätä myöskään Romaniassa tai Unkarissa. Dziękuję bardzo panie e, pośle, panie Kiitos kollega ja ministeri. Varmasti minun pitäisikin sanoa tässä tapauksessa. Nyt sitten Ines Ajala Sender, ST-ryhmä. Gracias, presidente Kiitos puhemies. Kun pari vuotta sitten oli Keski-Euroopassa vakavia tulvia, eurooppalainen solidarisuus johti solidarisuusrahaston syntymiseen katastrofia varten. Ja se on 15 miljoonaa jo tarjonnut. Ja tällä viikolla oli suurta kateutta ollut, kun Ebrojoki Aragonissa on tulvinnut. Se on tärkeä rikkauden lähde, mutta se on vaikuttanut 28 000 peltohehtaarin. Ihmisiä on kuollut ja se on vaikuttanut väestöönkin, koska heidät on evakuoitu usean otteeseen. Tiet ovat kärsineet, kuten rakennuksetkin, kun ovat kymmenen päivää olleet veden alla – enemmän vaikutettu kuin mies muistiin. Aluehallitus ja kansanpuolueen hallitus ensinnäkin väheksyvät katastrofia ja mitä nyt ovat esittäneet, niin se on ollut täysin riittämätöntä tähän asti. Ja se, mikä meni pieleen, niin meni pieleen. Siitä on kärsinyt paikallinen väestö ja tilanne on epätoivoinen tällä hetkellä. Siksi minä pyydän solidaarisuutta Euroopan unionilta Aragonin alueelle ja kaikille aragonilaisille. Muchas gracias. Äh, Pam. Kiitos. Seuraavaksi Eduard Kukan, EPP. Európska populaatio stárne. Puhemies, Euroopan väestö ikääntyy, tämä on tosiasia, ja meidän täytyy hoitaa sen vaikutukset. Eurooppalaiset työskentelevät pitempään ja lähtevät eläkkeelle vanhempana. Meidän on ajateltava tätä jo nyt, kun me päätämme investoinnista tulevaisuutta varten. Tämä on nähtävä ei ainoastaan haasteena, vaan myös mahdollisuutena. Tämä asia pitäisi valtavirtaistaa politiikkaamme. Meidän täytyisi tukea niin kutsuttua hopeista taloutta, PK-yrityksissä ja myös huolehtia siitä, että saamme ikääntyvälle väestölle suunnattua tutkimusta ja palveluita. Meidän täytyy myös painottaa terveydenhuoltopalveluiden uudistamista jäsenvaltioissa ja varmistaa myös se, että Euroopan seniorit tulevat itse toimeen ja voivat elää terveempää elämää, hyvinvoivaa elämää. Kiitos paljon. Seuraavaksi Damien Dragici, SD-ryhmä. On March 3 Kolmas maaliskuuta italialaisen Piazza Pulita Talkshown aikana Rome Sinti järjestön varapuheenjohtaja Tiana Pavlovic joutui rasistisen väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, jonka tekijä oli italialainen meppi Gianluca Bunano. Minä olen romani meppi, romanian kansalainen ja Euroopan unionin kansalainen, enkä voi sietää, sietää tällaista käytöstä, koska poliittinen perhe, johon kuuluu, kuulun sosialistit 20 28 jäsenvaltiossa ovat päättäneet tukea minua tämän kunnianarvoisen parlamentin jäseneksi tulemiseksi. Nämä eh, poliitikot eivät myöskään voi tukea minkäänlaista tällaista eh, syrjintää, jos te ette tiedä, kenestä puhun, niin puhun tässä romaniväestöstä. Jos kenelläkään on tällaisia syrjiviä asenteita tai rasistisia mielipiteitä, niin pitäisi muistuttaa Syönlako Bunannalle MEPille, että tämä instituutio ei su- siedä tällaista käytöstä. Lisäksi tämän instituution pitäisi tuomita ja rangaista tällaisesta käytöksestä. Puhemies, pyydän, pyydän että Euroopan parlamentti tuomitsee ja rankaisee tällaisista asenteista, kun ne tulevat esille bardzo proszę Pani Ivana Maletic, EPP. Zbog nedostatka dobrog ekonomskog upravljanja. Kiitos, puhemies. Taloudellinen hallinnointi ei ole ollut hyvä ja monet kansalaiset menettävät rahaa siitä syystä. Meitä, meidän täytyy pyrkiä välttämään tällaiset tilanteet, kuten esimerkiksi 2014 tulvista kärsineet edelleen konteissa elävät, eikä solidaarisuusrahaston varoja ole pystynyt käyttämään heidän auttamiseksi. Moni teollisuuden ala on kriisissä, ihmisiä erotetaan ja globaalin rahastokan varoja ei käytetä. Ei ole myöskään nuorille välineitä. Eurooppalaisia mahdollisuuksia ei siis hyödynnetä. Tämä on ongelma kansalaisille, jotka tarvitsevat solidaarisuutta. Siksi me tarvitsemme hyvää taloudellista hallinnointia. Hvala. Last but not least. Kiitos sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä tässä keskustelussa tai näiden minuutin puheenvuoron sessiossa herra Garcia. Kiitoksia kovasti. Espanjan valtuuskunnan nimissä kansanpuolueessa ja varsinkin Palo Zaradeve ja Veronica López Fontanien puolesta he ovat Aragonista. Osoitamme solidaarisuutta kaikille Ebron alueen ihmisille, jotka ovat kärsineet tällä viikolla neljästä tulvasta. 28 000 hehtaaria on mennyt veden alle ja siellä on menetetty karjaa ja peltoalaa, murjoutunut vaaran Moni perhe on nyt kärsinyt, kun he elävät maataloudesta ja karjataloudesta. Me olemme kääntyneet aluehallitusten puoleen ja Espanjan hallituksenkin puolueen, että saataisiin määräys, että voitaisiin kattaa nämä vahingot, joita on syntynyt tähän asti joita saattaa tulla myöhemminkin. Seitsemän vuotta meillä oli se sosiaalisten hallitus ja kaikki infrastruktuurityöt oli keskeytetty euroalueella – ja siellä tarvitaan vesialueita varmaan infrastruktuuri, jotta voidaan suojella ympäristöä, ihmisiä ja välttyä tulvilta, kuten näinä päivinä on nähty. Kiitos. Muchas gracias, señor diputado. Eh, dziękuję wszystkim paniom Kiitos paljon kaikille tähän keskustelun osallistumisesta. Kiitos myös komission jäsenelle osallistumisesta. Hyvät naiset ja herrat, Seuraava istunto on huomenna 10. maaliskuuta ja se alkaa puoli yhdeksältä. Se jatkuu kello kahteen asti ja sitten iltapäivällä kolmesta yhteentoista illalla. Esityslistan voi nähdä Euroopan parlamentin